valtioiden joukossa kaikkien etymukaista mukaista on, että kasvojen vakaussopimusta pannaan täytäntöön uskottavammin. President. Suuret kiitokset, kiitokset herra puheenjohtaja, komission puheenjohtaja tästä kyselytunnista. Tapaamme jälleen ensi kuussa. Suuret kiitokset siis näistä vastauksista. Kiitokset kollegat myös siitä, että esititte näitä kysymyksiä.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 Puhumme tänään luottoluokituslaitosten toiminnan vaikutuksesta maailman ja Euroopan talouteen. Euroopan keskuspankki ja Euroopan unioni ovat mahdollistaneet sen, että Moody's, Fitch, SP laitokset eivät arvioi ainoastaan yrityksiä, vaan myös Euroopan unionin jäsenvaltioita. Kriisi puhkesi ja Silloin EU tunnusti, että näillä laitoksilla oli ollut hyvin kielteinen rooli. Siksi toivoisimme, että Euroopan komissio rajoittaisi kyseisten laitosten roolia. Kuitenkin vuonna 2009 uudella asetuksella laitosten toimivaltuuksia laajennettiin ja ne virallistettiin. Vuoden 2009 alusta luottolaitokset olivat jo ryhtyneet toimiin Kreikan luottojen kanssa ja, ja puhuttiin kaksinkertaista koroista. Tämä johti noiden kehään, jonka, tun, jonka seuraukset tunnemme hyvin. Eilen luottolaitos Moody's jälleen loi kielteistä ilmapiiriä Kreikan talouteen ja euroalueelle täysin keinotteluun tarkoituksessa Kreikan arvostusta alennettiin neljällä portailla. Moody's on yksi yhdysvaltalaisista luokituslaitoksista, jotka EU tunnustaa luokituslaitoksiksi. On totta, että monet syyttävät sitä Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa osallisuudesta kriisiin, mutta laitos on edelleen tunnustettu toiminnassaan. Lisäksi Tämän laitoksen Yhdysvaltojen kongressi on tuominnut monet, monia laitoksia on syytetty kiristyksestä niin, että arvostusta ei laskettaisi. Lisäksi tämä on yksi tästä kolmiyhteydestä. Moody's, SP ja Feeds ovat saaneet aikaan miljoonien dollareiden menetykset monille henkilöille. Monet vakuuttajat myös syyttävät kyseistä yritystä, koska väärän, väärien todistusten takia menetettiin tuloja 450 miljoonaa dollaria menetettiin muun muassa yhdessä tapauksessa. Kaikki nämä ovat tiedossa. Kuinka tässäkin tilanteessa voi edelleen olla niin, että yrit, yksityisyritykset Yhdysvalloissa luokittelevat Euroopan talouksia? Tähän olisi tarvittu demokraattinen eurooppalainen elin, joka ei, jolla ei olisi mitään yksityisiä intressejä. Hyvä komission jäsen, vielä tänäänkin kuulemme komission sanovan, että näiden laitosten on jatkettava toimintaansa. Kyseessä on selkeästi kiristäminen ja se on kansalaisten edun vastaista. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, Euroopan unionin on kannettava vastuunsa, on puututtava tilanteeseen, on vaadittava neuvostoa ja komissiota toimimaan ja antamaan välittömästi sääntelyä niin, että tehdään loppu tästä tilanteesta, jota ei voida sietää. Pitellä. Kiitoksia sitten Pitellä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Sosiaalisten ja demokraattinen ryhmä haluaa kysymyksensä kautta kiinnittää huomion luottoluokituslaitoksiin. Haluaisimme komissiolta vastauksen siihen, mitkä ovat seuraavat liikkeet. Mielestämme pitäisi perustaa eurooppalainen luottoluokituslaitos. sille olisi nyt hyvä mahdollisuus myös Barroson omien julistusten jälkeen. Meidän on tunnustettava, että luottoluokituslaitokset ovat onnistuneet melkein mahdottomassa tehtävässä. Ne ovat päässeet eturiviin vuoden 2008 rahoituskriisissä sen jälkeen, kun Lehman Brothers romahti. Ja myös tässä toisessa vaiheessa, joka alkoi Kreikan velkakriisistä vuonna 2008, niin jossakin tapauksessa ne edistivät näiden huoneen luottojen leviämistä ja nyt Kreikan, Portugalin ja Espanjan luokituksia on heikennetty silloin, kun ne olivat neuvotteluissa Euroopan unionin kanssa Puhuttiin myös ähm, näistä valuutta, raho- rahastoista. En nyt tietenkään halua kaataa kaiken pahuuden syytä maailmassa luottoluokituslaitoksille. Mm, haluaisin ottaa esille myös Parmalatin, Enrolin, Lehman Brothersin ja kaikki muut tapaukset, joiden pitäisi johtaa siihen, että reagoisimme paremmin, emmekä olisi niin paikallaan niin kuin nyt tapahtuu. Hyvä komission jäsen, koska saamme tutkimuksen tämän alan tilanteesta. Kollega Gozes työsti tätä asiaa, kun testettiin asetusta luottolaitosluokituslaitoksista. Nyt tarvitaan selkeä katsaus tilanteesta, jossa tälle alalle on oligopolistisella tavalla keskittynyt toiminta. Tilanne vain pahenee. Meidän on mentävä sanoista tekoihin. Olisi perustettava eurooppalainen julkinen luottoluokituslaitos, mutta tämän lisäksi olisi pohdittava sitä, mikä rooli pitäisi olla riippumattomilla tilintarkastustuomioistuimilla, kun arvioidaan valitujen velkaa. Ja yksityisiltä yrityksiltä pitäisi poistaa valtuudet tässä asiassa. Merkel ja muut ovat eh, pyytäneet komissiota tekemään ehdotuksia, joilla vahvistetaan eh, kilpailua luottoluokituslaitosalalla. On harmi, että Euroopan neuvostossa, jossa Sarkozy ja Merkel istuvat, eh, itse hallitukset hidastavat tätä rahoitusvalvontapaketin hyväksymistä ja näin ESMA-virasto e, ei pääse toimintaan. Hyvä Nikolas ja Angela, ennen kuin lähetätte kirjeen Barrosolle, lähettäkää se itsellenne. Pitella, I would like welcome Mr. Kiitos varapuhemies Pitella. Haluaisin toivottaa läsnä olleeksi myös ähm, komission jäsen Barnierin, joka on ollut täällä keskustelun alusta asti paikalla. Teidän vuoronne tulee muutaman minuutin kuluttua, mutta tervetuloa silti jo tässä vaiheessa. Ja nyt seuraava puhuja Jean-Paul Gouzes. Merci, merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, arvon ystävät. Luottoluokituslaitos asia huolestutti edellisellä kaudella myös tätä parlamenttia ja parlamentti ja komissio ovat reagoineet ja tehneet päätöksen asetuksesta niihin liittyen. Tänään tämä asia on taas esillä sen takia, että on voitu todeta erilaisia asioita näiden laitosten roolista kriisin aikana. Niitä voidaan syyttää siitä, ettei nähty, että kriisi oli tulossa, että luokitukset ailahtelivat ja että päätökset tulivat yhtäkkiä, erityisesti liittyen valtion velkaluokitukseen. Joka tapauksessa meidän pitäisi tätä asiaa hyvin tarkkaan tutkia. Ensinnäkin se, että laitokset luokittelevat tuotteita, tämä ei ole itsessään yllättävää, kun sijoittajat sijoittavat ja tuovat rahaa peliin, niin kyllä heillä on oikeus tietää, minkälaisia riskejä on olemassa, minkälaisia ongelmia voi tulla ei ainoastaan tietoa hyvistä luokituksista, tilanne on vähän hankalampi, kun näitä luokituksia käytetään pankkien yhteydessä ja päätetään, kuinka paljon omia varoja niillä pitää olla tiettyjen sijoituksiin liittyen. 2009 asetus ei tällöin anna vastausta, koska ajatus oli, että piti järjestää hyväksyntä ja myös luottolaitosten valvonta. Eli jos ajatellaan luokitusten legitiimiä. No tämä on legitiimiä, mutta onko oikein ilmoittaa tietoja niin kuin laitokset tekevät? Minä haluaisin korostaa, että tässä tekstissä, jossa puhutaan eurooppalaista laitosten valvonnasta uudessa varanhoito asetuksessa. No, meidän pitää pystyä vastaamaan kysymyksiin, joka liittyy luottoluokituslaitosten kilpailuun ei riitä, että sanotaan, että luodaan eurooppalainen virasto, vaikka se onkin julkinen, tietysti Tämä vuonna virastoita pitää paremmin totella kuin muita, mutta tämä ei riitä. Meidän pitää miettiä tarkemmin sitä, minkälaisissa olosuhteissa näitä luokituksia annetaan. Meillä on tieto, mitä annetaan liittyen yrityksiin ja toisaalta valtion velka. Minä korostaisin tätä valtion velan luokitusta. Parlamentti on halunnut antaa viranomaiselle mahdollisuuden valvoa näitä laitoksia. Tämä viranomainen nimeltään ESMA. Ja minusta kun ESMAlle annetaan tehtäviä, niin sille pitää antaa mahdollisuus valvoa tehokkaasti laitoksia. Ja sen lisäksi, kun kyseessä on valtion velka, pitää olla olemassa sellainen järjestely, jonka avulla voidaan valvoa, sensuroimatta, mutta valvoa sitä, miten luottoluokituslaitokset ilmoittavat valtivelan luokituksista. Ei voi olla niin, että niin kuin joskus on käynyt 15 minuuttia ennen markkinoiden sulkemista lähdetään äh, antamaan uusia luokituksia. Me tarvitsemme ennaltaehkäiseviä toimia niin, että laitosten on antava tietoa valvojalle siitä, missä millä tavoin on tarkoitus toimia. Näin voidaan varmistaa se, että normaali menettelyjä on noudatettu ja että nämä ilmoitukset eivät tule niin, että ne vaikuttavat eh, valtionvelan tilanteeseen, sillä valtioiden tilanne on aika erilainen kuin yrityksissä. Kaikissa maissa ei ole tuomioistuimia ja kaikki niistä ovat kuitenkin riippumattomia. Tässä siis eh, asiat, jotka liittyvät meidän kysymyksiimme, miten voidaan parantaa laitosten toimintaa ja miten parantaa niiden välistä kilpailua. Kiitos. Merci, monsieur Kiitoksia, herra Gose. Ja seuraavana rouva Goulard. Äh, neljä minuuttia teille, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Hyvää päivää, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tulette maasta, jossa luokitus äh, herättää mm, tiettyjä äh, tunteita. Michelinin oppan mukaan olisi viisi tähtiä olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä Jean-Paul Gosses juuri sanoi. Ei tässä ole kyse siitä, että laitoksia diabolosoitaisi vaan, tai mitenkin mustamaalattaisiin, vaan on katsottava, missä olosuhteissa ne toimivat. Kyseessä on laitokset, joilla on merkittäviä valtuuksia, ja tästä syystä meidän on tarkkaan katsottavalla, millä tavalla ne tekevät työtä. Jean-Paul Gosses juuri muistutti, siitä, että yksityisten yritysten luokittelun ja valtionvelan luokittelun välillä on ero, mutta sama problematiikka niihin liittyy. Toisin sanoen, onko menettely oikea, ovatko kriteerit asianmukaiset, kriteerit, joiden mukaan luottoja ja velkoja luokitetaan. Toisekseen, onko riittävästi avoimuutta luokittelijan ja luokiteltavan välillä – kaikki nämä ovat, ovat asioita, jotka on tarkkaan tutkittava. Kiitämme siitä, että jatketaan sitä työtä, jota Euroopan parlamentti itse ehdotti viime kaudella Jean-Paul Gossesin mietinnön yhteydessä. Minusta on erittäin tärkeää, että jatkamme sitä linjaa, jolla parlamentti on ollut jo. Minun mielestäni eurooppalainen luottoluokituslaitos ei ole ehkä kaikkein tärkein prioriteetti vaan on tärkeää, että pidämme kiinni siitä, että tällä hetkellä suoritettava valvonta on, on oikeanlaista. Tämä johtaa minut pohtimaan ESMAn viranomaista, jonka pitäisi pian syntyä. Minä olen käsitellyt tätä rahoitusvalvontapakettia Sven Giegoldin kanssa. Haluaisin data jäsenvaltioihin. Puheenjohtajavaltio ei ole paikalla, mutta tiedän, että pystytte välittämään viestejä eteenpäin. Hyvä komission jäsenen, arvostamme sitä, että teette työtä sen eteen, että tämä asia menee eteenpäin. Jäsenvaltioiden on suhtauduttava tähän vakavasti. Ei voida vain tehdä suuria julistuksia tiedotusvälineille ja liikuttua joistakin luokitusten, luokituslaitosten päätöksistä. Ja toisaalta sitten kun kyseessä on ESMAn perustaminen, pannaan kapuloita rattaisiin. Toivomme, että tämä ESMA, arvopaperimarkkinaviranomainen, saisi vahvat valtuudet Euroopan tasolla käyttöönsä ja että se pystyisi valvomaan luottoluokituslaitoksia. Se tulee olemaan yksi tärkeimmistä ESMAn tehtävistä. Eurooppalaisen laitoksen pitäisi valvoa selvityshuoneita ja markkinoita. Markkinoilla on paljon huolestuttavia tilanteita. Me olemme kaukana kilpailusta, olemme kaukana siitä. Tapa, jolla näiden toimijoiden toimintaa arvioidaan, sen on noudatettava avoimuus sääntöjä, jotka näillä markkinoilla pitää vallita. Meidän on päästävä eteenpäin ja pyydämme, että jäsenvaltiot eivät vaikeuta ESMAN perustamista ja että valvontapakettia ei tyhjennetä sisällöstä vetojen kautta. Voimme joutua tilanteeseen, jossa emme voi valvoa tilannetta niin kuin kaikki haluamme ja emme saa pääomaa sellaisen valvontaan kuin toivomme. Kiitoksia, Gular. Ja nyt kuulemme komission näkemyksen komission jäsen Barnier. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvon edustajat. Aivan ensiksi haluaisin sydämellisesti kiittää poliittisia ryhmiä, jotka ovat olleet aloitteellisia näiden kysymysten esittämässä. Eli Shuntis, Gose, Kular, Bulman ja muut, jotka vielä puhuvat tästä asiasta, joka on hyvin, hyvin tärkeä. Ja haluaisin nyt kertoa teille omista ajatuksistani, jotta voitte nähdä, kuinka vakuuttunut olen, että on ryhtyvä toimia. Nämähän liittyvät kriisin ytimeen ja siihen avoimuuteen, jota kansalaiset ja yritykset, jonka ne ovat ansainneet. 20. huhtikuuta puhuin luottoluokituslaitoksesta teidän kanssanne ja siitä, kuinka tärkeää tämä on talouden ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan kannalta kun pyritään mittaamaan jonkun tuotteen tai yrityksen tai vaikkapa valtion terveyttä eh, tai kuumetta tähän eh, liittyen voidaan sanoa, että tuskin kuume mettaria rikkomalla voidaan päästä eroon kuumeesta. Pitää varmistua siitä, että kuumemettari toimii kunnolla. Voidaan mahdollisesti käyttää esimerkiksi useampaa eri mittaria kun halutaan varmistua kuumeesta. Ja minä olen sitä mieltä, että tässä voitaisiin sanoa aika paljonkin siitä, kuinka kuumemittari toimii, eli siitä, kuinka luottoluokituslaitokset toimivat. Niiden rooli on erittäin tärkeä, kun arvioidaan yritysten ja valtioiden riskiä, niihin riski riskiä. Kriisi on osoittanut, aivan kuten sanoit edustaja Schultis, että niiden toiminta ei aina ole ollut esimerkillistä ja tällä on joskus ollut hyvin vakavia seurauksia. Hyvät naiset ja herrat, tämä on sellainen asia, johon liittyen G20 on tehty tärkeitä päätöksiä, eli että otetaan käyttöön valvonta- ja hallintasääntöjä. Ja haluaisin muistuttaa, kuten tekin sanoitte Koses Kular, että komissio hyvin nopeasti kantoi vastuunsa tästä ja asetti etu sijalle, on asettanut kahden viime vuoden ajan nämä laitokset. Eli 2009 syyskuusta alkaen vuosi sen jälkeen, kun Lehmans kaatui, tehtiin päätöksiä, joita sitten parlamentti paransi. Haluaisin tässä kerran kiittää edustaja Gosessia ja haluttiin varmistaa siitä, että nämä luottoluokituslaitokset toimivat kunnolla – tässä otettiin pakollinen rekisteröinti näille luottoluokituslaitoksille, jotka toimivat unionin alueella, ja pyrittiin varmistamaan se, että eturistiriidosta päästäisiin niiden osalta eroon, jotta voitaisiin varmistua niiden käyttämästä metodologiasta ja pyrittiin varmistamaan, että ne toimisivat avoimesti. Minä olen vakuuttunut siitä, että nämä uudet säännöt tulevat parantamaan luokituksen riippumattomuutta, niiden avoimuutta ja itse luokituksen laatua. Tämä liittyen myös Euroopan unionin maiden valtion velkaan ja unionin elinten asemaan. Toinen kesäkuuta, tämä on toinen vaihe, komissio ehdotuksestani hyväksyi sen, että tehtäisiin muutoksia tuohon asetukseen. Tämä liittyy ESMAan ja siihen, että pitäisi jatkuvasti valvoa luottoluokituslaitoksia, mutta ESMA on kuitenkin saatava toimimaan. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Rova Kular sanoi. Kaikki ovat tätä mieltä. Meidän on päästävä siihen tilanteeseen, josta puhuttiin äskettäin La Rosière paketin esittelijän kanssa tarvitaan dynaamista yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välille, jotta voitaisiin panna täytäntöön se, mitä on ehdotettu, eli että nämä kolme riippumatonta viranomaista saataisiin toimimaan ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna. Emme ole vielä näin pitkällä ja haluaisin täältä käsin vielä pyytää, että neuvosto ja parlamentti lähentäisivät kantoja toisiinsa. Me olemme valmiita edistämään tätä dynaamista sitomusta. Ja jos ajatellaan sitten luottoluokituslaitosten välistä kilpailua, olemme ottaneet käyttöön välineen, jolla voidaan saada tietoa, helpottaa tiedon saantia liittyen strukturoihin luottotuotteisiin aivan kaikille. Eli kun jollain e, joistain strukturoista tuotteista saadaan tietoa, ja niitä annetaan, niin sitten toisetkin luokituslaitokset voivat saada nämä tiedot käyttöönsä ja tehdä omat luokituksensa. Tämä on tämänhetkinen tilanne, mutta se ei vielä riitä. Euroopassa ja muualla maailmassa on tullut yhä selvemmäksi, että nykyisten luokitusprosessien puutteet, jotka ovat tulleet esille kriisin myötä, eivät ole saaneet vielä osakseen tarpeeksi hyviä toimenpiteitä ja ehdotuksia. Siksi olen pyytänyt, että komissiossa aloitettaisiin mietintätyö, joka liittyy näiden laitosten rooliin ja tähän liittyen edustaja Pitellä, tehän puhuitte tästä, eli tarvitaan analyysiä siitä, miten laitokset toimivat, on otettava huomioon uudet säännöt ja huomioitava myös tuleva tilanne, joka siis astuu voimaan joulukuun alusta. Olen samaa mieltä kanssanne, hyvät naiset ja herrat, siitä, että meillä on ongelma, joka liittyy näiden markkinoiden keskittymiseen Eli tällä alalla ei ole tarpeeksi kilpailua, jolloin me siitä huolestuneita emme vielä halua asettaa mitään erityistä eh, vaihtoehtoja etusijalle, mutta mietimme erilaisia rakenteellisia toimia, esimerkiksi eurooppalaisen riippumattoman luottoluokituslaitoksen perustamista. Ja olen pikemminkin sen kannalla, erityisesti jos ajatellaan valtion velkaluokituksia, Koses ja Kular Pitellakin puhuivat tästä. Toinen rakenteellinen toimenpide, jota mietimme, on se, että julkiset riippumattomat laitokset olisivat paremmin mukana luottoluokituksissa kun puhutaan valtion velasta, koskien Kreikkaa ja ehkä muitakin maita, no tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota, voidaan varmistaa se, että käytetään oikeanlaisia metodeja pankkien ja muiden luottolaitosten arviointi ja tiettyjen investointien arviointi, kaikki näihin tarvitaan erityisiä rakenteita – me tarvitsemme myös koko astuksen uudelleen tarkastelua. Tässä kaikkia aiheita, jotka tähän asiaan liittyvät. Olemme valmiita puhumaan kaikista niistä. Ja syyskuussa kerromme teille ensimmäiset ajatuksemme tähän liittyen ja silloin puhumme myös avoimuudesta ja valvonnasta. Eli e, kyseessä ovat derivoidot tuotteet ja heti 2011 alussa palaamme tähän asiaan. Ja Rova Gular, tehän mainitsitte sen, mitä edeltäni lupasi, ja jolle olette tukenne. No tämä on alkanut, mutta tämä ei riitä. Nyt on mentävä pidemmälle avoimuuden suuntaan niin, että eturistiriidat voidaan välttää. Tarvitaan enemmän monipuolisempia luokituksia, erityisesti silloin, kun kyseessä on valtionvelka. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitokset komission jäsen. Ja nyt siirrymme eri puolueiden ryhmien puhujiin. Aloitamme sosialisteista ja demokraateista. Herra Sanchez Presedo, kolme minuuttia. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen Barnier. Luottoluokituslaitokset eivät kyenneet ennakoimaan subprime-tilannetta strukturoituja välineitä ja Lehman Brothersin romahtamista huhtikuussa 2009 hyväksytty asetus puheenvoimuudesta ja valvonnasta ja aloittaa keskustelu, joka koskee niiden toimivaltuuksia ja ristiriitoja. Ja uusi komission ehdotus menee tähän samaan suuntaan. Olen vakuuttunut siitä, että parlamentissa tulemme toimimaan niin, että ensimmäinen tammikuuta 2011 alkaen valvontaa tulee olemaan ja tulemme tekemään yhteistyötä hankkeiden kanssa niin, että saadaan tiukemmat sääntelykehykset. Se rooli, joka luottoluokituslaitoksilla on nyt julkisen velan kriisissä, ottanut huomioon luokitusten mielivaltaisuus, niiden suoritustapa ja luokitusten sykliä vahvistava vaikutus. Jotkut sanoivat, että ne ovat kuin pyromaani palosammuttajia. Ne vain pahentavat tilannetta niiden äh, toiminta tärkeimpien rahoituslaitosten äh, kanssa on sellaista, että niiden operaatiota ei enää haluta valtionvelan suhteen. Nyt on pohdittava, voivatko luottoluokituslaitokset objektiivisesti vastuullisesti arvioida valtion velkaa. Kysymykset ovat luonteeltaan syvällisempiä, rakenteellisia ja ne koskevat luottoluokitusten yhteensopivuutta demokratian kanssa. Eläkelliset työntekijät ja haavoittuva väestö ei halua, että heidän oikeuksiaan poljetaan markkinoiden huono toiminnan takia. Kysymykset liittyvät myös riippumattomuuteen. Voidaanko olla samaan aikaan tuomareita ja tuomittuja? Voiko olla niin, että toimijat valitsevat oman tuomarinsa? Yhdysvalloissa käsitellään näitä asioita. Meidän pitäisi täällä myös käsitellä niitä. Kyseessä on myös vastuu ja kestävyys. Voitaisiinko välttää lyhytnäköisyys ja taata kestävyys? Euroopan viranomaiset eivät voi jäädä välinpitämättömänä katsomaan, tulevatko nämä vastaamaan seurauksista markkinoille. Tulevatko ne säilyttämään sääntely etuoikeuksia ja pitämään yllä nämä, näitä sääntöjä. Kilpailua tulee edelleen puuttumaan. Voiko olla niin, että niillä on niin paljon vaikutusta meidän talouteemme ja että niitä valvotaan niin huonosti? Tarvitaanko sisäistä valvontaa ja liik- toiminnan rakenteiden uudistamista? Olisiko perustettava uusi eurooppalainen luottoluokituslaitos? Tarvitaanko mahdollisesti maailmanlaajuista luonnon luokituslaitosta. Nämä ovat kysymyksiä, joihin olisi vastattava hyvin komission jäsen. Gracias, señor Sanchez. Our next speaker, madam. Kiitokset, eh, Sanchez. Ja seuraavana Bowles ALD, puolitoista minuuttia. Kiitokset. Komission jäsen ei ole niin kauaakaan siitä, kun sanottiin, että luottoluokituslaitosten ei olisi tullut alentaa Kreikan ja muiden joukkovelkakirjalainojen luokitusta. Katsokaa, mitä se on tehnyt eurolle, sanottiin. Minä taas sanoisin, että tarvitseeko mitään muuta enää sanoakaan osoittaakseen sen huomattavan ristiriidan, joka on olemassa, jos maat itse arvottavat omat luottonsa. Tänä aamuna komission jäsen Rehn sanoi, että eilinen Moody's luottoluokituslaitoksen luokituksen alennus ei tullut mukavaan aikaan ja se vaikuttaa komission ajatuksiin luottoluokituslaitosten säätelystä. Olen pahoillani, ymmärrän kyllä turhaumuksen, mutta ajattelin ensimmäiseksi, että onko nyt täysin seottu. En minä halua luokituksia, jotka tulevat sopivasti. Ovatko ne sitten sopivia sijoituspankeille vai sopivia keskuspankeille? Nämä luokitukset ovat olleet vähän liian sopivia säätelijöille myös. Niihin on nojattu, eikä ole muistettu olla riittävän ahkeria ja tarkkaavaisia non-sovereign äh, varojen äh, julkinen luokitus on hyödyllistä, mutta miten saadaan riittävät takeet? Miten päästään eroon poliittisesta väliintulosta, jos pankin pääoma vaarantuu makrotaloudellisina seuraamuksineen? Meillä on vielä aika paljon tekemistä ennen kuin saamme aikaiseksi riittämin kapasiteettia riippumattomuutta ja integriteettiä, mutta yhdestä asiasta olen varma. Yrityshallinnon periaatteet ovat oleellisia, ne ovat keskeisiä niin yksityisellä kuin julkisellakin e, sektorilla ja niiden tulisi koskea niin ESMAa kuin muitakin vastaavia tahoja. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana Giegold, jolla on kolme minuuttia. Kiitokset herra puhemies, kiitokset herra Barnier siitä, että käytitte saksan kieltä siellä edessä. Siitäkin kiitokset. Niin, ensinnäkin nämä kriisit, joita jälleen olemme kokeneet, osoittavat, mitkä ovat niitä keskeisiä ongelmia. Sanoisin, että sen ohella, mitä täällä jo todettiin, pitäisi ottaa esille vielä joitakin aspekteja ja painottaa niitä erityisesti. Yksi niistä on se, että luottoluokituslaitokset ovat usein osoittautuneet sellaisiksi tahoiksi, etteivät nekään osaa kuin arvata riskejä, eivät yhtään sen paremmin kuin muutkaan. Tästä seuraa se, että näiden luokituslaitosten arvioiden painoarvoa on äh, vähennettävä huomattavasti verrattuna muihin arvioihin markkinoilla. Toinen oleellinen ilmiö on oligopolisoituminen markkinoilla. Ei ole oikein järkeä siinä, että että voidaan laajentaa tätä arviointia, kun tekeviä laitoksia ja tahoja ei juurikaan ole. Siinä mielessä, Barnier, teidän huomionne siitä, että tarvitaan enemmän toimijoita markkinoille, ovat järkeviä. Kolmanneksi meillä on tämä kannustinongelma. Siihen ei toistaiseksi ole keskustelussa kiinnitetty riittämiin huomiota. Mitä meillä ylipäätään on luokituslaitosten saralla. Oikeastaan sellainen tilanne, että se, joka antaa ja painaa, antaa näitä arvosanoja. On myös niiden valitsema, joille arvosanoja annetaan. Vähän niin kuin yliopiston professori antaessaan arvosanoja jatkuvasti neuvottelisi palkkauksestaan ja jälkikäteen ihmeteltäisiin, miksi numerot ovat aina liian hyviä. Tällainen kannustin kierre meidän pitäisi pyrkiä poistamaan. Tiedän, että Komissiossa myös pohditaan sitä, miten voitaisiin huolehtia siitä, etteivät pelkästään ne, jotka myöntävät ja julkaisevat rahoitustuotteita, voi etsiä ikään kuin itselleen luokituslaitosta. Tästä päästään juuri tuohon keskeiseen uudistustarpeeseen, ainakin niillä aloilla, jotka eivät ole valtion joukkovelkakirjan lainojen piiriä, vaan nimenomaan yksityistä tämänlainen vääränlainen kannustinkierre pitäisi saada loppumaan. Ennemminkin meidän pitäisi huolehtia siitä, että julkinen virasto, ei siis mikään yksityinen oligopoli, korvata millään julkisella yksittäisellä toimijalla, kuten vasemmisto ehdottaa, vaan huolehdittaisiin siitä, että voidaan aina valita jokin uusi toimija, uusi taho, niin että luokitusten laatua voidaan myös järjestelmällisesti valvoa ja seurata. Olen iloinen komission jäsen Barnier teidän ehdotuksistanne ja toivon niiden johtavan siihen, että tällä alueella vihdoinkin saadaan vielä esillä olevat ongelmat hoidettua. Herra Gozesin ja komission kiitettävien ponnistelujen ansiosta toivottavasti saamme nämä viimeiset jäljellä, jäljellä olevat ongelmat ratkaistua luomatta uutta monopolia niin, että voimme johdonmukaisesti puuttua näihin vielä jäljellä oleviin sääntelyongelmiin. Kiitoksia. Minä kiitän myös. Ja nyt Swinburne, ECR, kaksi minuuttia. Thank you. Kiitos puhemies ja hyvä komission jäsen. Rahoituskriisin varhaisessa vaiheessa kävi jo ilmi, että luokituslaitokset olivat epäonnistuneet laajalti, siksi EU-ssa tämä asia otettiin aikaisin esille. Jos ajatellaan, että nämä luottolaitokset ovat Yhdysvalloissa toimivia. On hyvä, että niiden valmistaltaan puhua täällä Euroopassa. Laitoksilla on hyvin paljon valtaa ja ne pystyvät markkinoita heilattelemaan luokituksen muutoksella ja siksi on varmistettava, että ne ovat riippumattomia jatkuvasti kaikki luovutuspäätökset, jotka johtavat siihen, että miljardit eurot virtaat paikasta toiseen, ne eivät saa olla yllätyksiä. Esimerkiksi laitosten olisi julkaistava jatkuvat stressitestinsä ja skenaarioanalyysinsä, niin että voidaan parantaa markkinoiden avoimuutta ja vähentää shokkeja. Mutta aikovatpa ne tehdä mitä vain kun pyritään arvioimaan yritykseen liittyvään riskiä, erityisesti kun kyseessä on pörssiyhtiö tai jopa valtion velka, niin emme me voi syyttää siitä, että otetaan kantaa legitimin tietoon, mutta ei kuitenkaan voida käyttää niitä syntipukina markkinoiden reaktioihin, jos tilanne on huono. Tietysti lisää valvontaa tarvitaan, mutta tarvitaan myös kriittisempi ehdotus liittyen eräseen kysymykseen, eli miksi markkinat, sijoittajat ja valtiot luottavat niin kovasti luottoluokituslaitoksiin sen sijaan, että ne itse keräisivät tietoa. Miksi meillä on vain kolme nimeä äh, laitosluettelossa, vaikka niitä on paljon enemmän. Sitten kun tähän on vastattu, on parempi puhua siitä, miten niiden pitää olla vastuullisia. Niille pitäisi antaa selvä vastuu. Sen takia teillä on niin tärkeä asema markkinoilla. Thank you very much, Madam Swinburne. Kiitoksia kovasti, Swinburne. Ja nyt herra Klute. Ja, dankeschön. Niin, Kiitos, herra puhemies. Niin, minä haluaisin vielä muistuttaa siitä, että eilisiltana Kreikka edelleen alennettiin Moodin luottoluokituslaitoksen puolelta. Me muistamme kaikki, miten Kreikan hallitus on viime viikkoina painostanut huomattavasti omaa kansaa, jotta kriisi saataisiin hallintaan. Me tiedämme kaikki, että Euroopan unionissa on 750 miljardin euron paketti luotuna, jotta kriisin reunalla horjuvat maat pysyisivät siitä poissa. Ja siitä huolimatta Kreikka on edelleen alentunut luokituksessaan ja sama on tapahtunut Espanjan kohdalla. Espanjankin luokitusta on alennettu. Komission jäsen Bernier, te, Barnier, te käytitte tuota kuumemittarivertausta ja sanoitte, ettei mittaria pidä mennä rikkomaan. Pöykin kysyä, onko tämä kuumemittari todella soveltuva kuva luottoluokituslaitoksille. Selvästikin se johtaa siihen, että Potilaan tilanne ei missään nimessä parane, eihän se voikaan, ei kuumemittari ole mikään lääke, mutta kuumemittari selvästikin vaikuttaa siten, että potilaan tila entisestään huononee. Eihän voi olla niin, että valtiot, jotka ryhtyivät tällaisiin ponnisteluihin siitä huolimatta, saavat jatkuvasti alemman luokituksen. Kysymys kuuluu, mitä nämä luottoluokituslaitokset sitten edes tekevät? Siihen vastattiin juuri. Ne eivät ole ennakolta voineet hahmotella, missä kriisejä syntyy, eli luottoluokituslaitokset eivät ole millään tavalla ennakoineet kriisejä, diagnoineet niitä. Vähän ennen kuin Lehman Brothers romahti, se sai luottoluokituslaitoksilta myönteisen arvion. Eli millään lailla ei voida luottaa niiden työhön siihen, mikä meitä kohtaan. Tämä koko väline on epäonnistunut totaalisesti. Kriisin hallintaan ne eivät myöskään ole. Pyydän lopettamaan puheenvuoron. Kriisin... Niin, siis kriisin hallintaan ne eivät myöskään ole vaikuttaneet eh, näiden uusien luokitusten myötä kriisitilanne ei ole mitenkään parantunut, vaan näin mediassa sanotaan ollaan huolissaan siitä, että näihin sovittuihin paketteihin ei yllätäkään ja entisestään alennetaan luokitusta. Kuulkaapas, teillä oli ainoastaan puolitoista minuuttia. Ah, olen pahoillani. Olin saanut aivan toisen tyyppistä tietoa. Päätänpä sitten puheenvuoroni. Niin enköhän minä tehnyt tämän ongelman jo selväksi yhdellä virkkeellä vain. Korostaisin vielä, että valtiota ja yrityksiä ei voida verrata. Mielestäni tässä mielessä luokitusta pitää tarkastella vielä kunnolla. Eikä minun mielestäni riitä, että vähän naamiotasolla muotoillaan jotakin uudelleen, vaan on tarpeen käydä kiinni koko luottoluokitusjärjestelmä perusteisiin. Anteeksi, että tämä kesti hiukan pidempään. Minä olin saanut oman ryhmäni taholta tiedon, että minulla oli enemmän puheaikaa. Anteeksi. Kiitos. Bloom, puolitoista minuuttia. Olkaapa hyvä. No, ei toimi. Can you hear me now? Thank you very much. Sorry about... No nytkö kuuluu? Anteeksi. No, anteeksi puhemies. Hyvä komission jäsen. Luottoluokituslaitokset ovat myyneet sielunsa paholaisille muutama vuosi sitten, kun alettiin johtaa niitä yrityksiä, joita, joiden velkakirjoja piti luokitella tässä nyt käy niin, että luokituslaitoksessa on töissä lapsia, jotka juuri juuri kykenevät taseita lukemaan eikä muutoksia tehdä kuin silloin, kun suuri ongelma on edessä. Valitettavasti fundit ovat ne, jotka löytävät nämä numeroihin liittyvät ongelmat esimerkiksi Enronin yhteydessä, mutta totuus ei usein ole kovinkaan eh, mieleinen ja siksi inhoamme heitä, mutta jopa nuoret siellä laitokset tietävät, että Irlanti, Espanja, ja Kreikkaa, Portugali ovat köyhiä. Kaput tarkoittaa kaput kaikilla kielillä. Eli mitä me ehdotamme? No omaa luottoluokituslaitosta, jonka itse kustannamme, joka sitten tanssii meidän pilvin mukaan. Ja sillä voidaan antaa AA-luokitus niillekin maille, joissa eh, kansantalous ei toimi. Mutta kuka tästä hämääntyisi? No ehkä jotkut BBCn taloustoimittajat, eh, mutta tuskinpa kukaan muu kuin Euroopan kansa ymmärtää, että heitä on käytetty hyväksi ja tällaisessa suuressa kokeessa, niin he sitten kyllä polttavat tämän koko talon tuhkaksi ja kuka heitä voi sitä syyttää. Kiitokset rouvalle Penne, kaksi minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Luottoluokituslaitosten haitallista vaikutusta ei enää tarvitse osoittaa. Julkisen velan kriisi osoittaa, kuinka ne pahentavat tilannetta. Luottoluokituslaitokset toimivat todella kuin palon aloitteena kriisissä kuten aina EU e joutuu toimimaan kiireessä, koska he eivät, ne eivät pysty ennakoimaan Eturiitti, ristiriidat, ylisääntely, sovjettyyliin johtaa väärille raiteille. Olemme, hukka, olemme harhateilla, Barroson mielestä luottoluokituslaitokset pitäisi asettaa EKPn ja komission valvonnan alaisesti. Tämä on pelkkää harhakuvaa, erityisesti Jean-Claude Trichetin hämmästyttävän julkilausuman jälkeen helmikuulta tänä vuonna hän on sanonut, että pankkien taseet edellyttävät suurta luottamuksellisuutta, toisin sanoen salaisuutta, salailua. Me taas puutumme vaiku- ongelman vaikutuksen eikä syihin. Pohdimme vain sitä, pitääkö laitosten olla yksityisiä tai julkisia valvottuja vai ei. Tämä ei ratkaise mitään niin kauan kun ne voivat ostaa ilman, että niillä on ja myydä ilman, että niillä on mitään, niin kauan kapitalismi on yhä pahemmin hukassa ja aiheuttaa yhä suurempia ongelmia kansalaisille ja valtioiden pitäisi kieltää kaikki rahalupaukset ilman todellista vastapainoa. Näin tehtäisiin loppu markkinoiden järjettömälle juoksulle ja tässä tilanteessa luottoluokituslaitoksia ei enää tarvittaisikaan. Si. Kiitoksia. Ja herra Skikluna on meidän seuraava puhujamme ja puheaikaa hänellä on kaksi minuuttia. The recent attack by the European leaders on the... Puhemies, Euroopan johtajien äskettäinen hyökkäys luottoluokkauslaitosten kimppuun, kun luokituksia on annettu eri valtioiden tilanteeseen liittyen ovat ehkä vähän liioiteltuja, mutta nyt tiedetään laajalti, että laitokset ovat epäonnistuneet. Tästä ollaan parlamentissa eri ryhmien kesken samaa mieltä. Eli on annettu hyviä luokituksia sellaisille joukkovelkakirjoille, jotka sitten eivät kuitenkaan ole e, toimineet ja meidän tilanteemme vaikuttaa nyt aika heikolta ja nämä laitokset ovat menossa väärään suuntaan. Edes 750 miljardin paketti ei tunnu niitä vakuuttaneen. Meidän pitää kuitenkin olla varovaisia, kun reagoimme. Ei saa vaikuttaa siltä, että me ammumme tässä viestintöä vain siksi, että viesti on epämiellyttävä. On selvää, että kun luokitellaan joko liian korkeaksi tai liian alhaiseksi joku rahoitustuote, niin tällä on valtavia vaikutuksia markkinoihin on itse asiassa niin, että kokonainen maa ja sen työntekijät ja eläkeläiset ovat ikään kuin panttivankeina ja tätä on korostettava, on ymmärrettävä, miten nämä laitokset toimivat ja on hyvin vaikea se, että on olemassa yritysten niiden välisiä yhteyksiä ja sitten kilpailu niiden välillä ei toimi kunnolla pankkien ja rahoituslaitosten on oltava sääntelyn kohteena, miksei sitten myös nämä luottoluokituslaitokset, erityisesti kun ne olivat niin oligopolisia luonteeltaan. Eturistiriidat ovat selviä syidensä osalta, mutta mihin ratkaisuihin on mentävä, tämä ei ole niin selvää. Meidän on löydettävä parhaat mahdolliset sellaiset, että nyt ei pidä ylireagoida. The next is Herr Klintz. Kiitoksia Skikluuna ja Klintz puolitoista minuuttia. Komission jäsen luottoluokituslaitokset ovat tämän maailmanlaajuisen rahoituskriisin ja myös euron kriisin osalla olleet mukana, eivätkä ole täysin tahrattomia epäavoimuus, eturistiriita, kaikenlaiset eh, kyseenalaiset arviot, syklin vastaisine vaikutuksineen puhuvat kaikki puolestaan. Ja siitä huolimatta luottoluokituslaitokset pysyvät liikkumatta paikallaan eivätkä näe mitään ongelmia. Henkilökohtaisesti olen ehdottanut, että EU on toimittava ja olen iloinen siitä, että olette samaa mieltä. Meidän on luotava eurooppalainen luottoluokituslaitos säätiömallin pohjalta ja tietenkin tämän säätiömallin on oltava riippumaton, taloudellisesti riippumaton. Se ei saa olla minkäänlaisen poliittisen vaikutusvallan piirissä, ei Euroopan keskuspankilta, komissiolta eikä minkään jäsenvaltiokaan puolelta. Sen on oltava riippumaton säätiö ja sellaisena tämä eurooppalainen virasto voi olla näiden kolmen luottoluokituslaitoksen oligopolin, ellei sanota jopa monopolin eh, kilpailua ajama voima. Sanotaan, että Euroopassakin pitäisi toimia. Nyt kaikki Euroopassa arvopapereita liikkeelle laskijat saisivat ehdottaa kahta eri luottoluokituslaitosta ja toisin niistä pitäisi olla tämä eurooppalainen taho. Tämä täytyy olla riippumaton myös taloudellisesti. Tarvitaan siis valtion rahoitusta, sitä voitaisiin saada Euroopan investointipankilta tai ehkä komissiolta ja sen jälkeen tämä eurooppalainen säätiö rahoittaisi itse itsensä joko toimeksiantoina tai käyttäjien kautta. Se täytyy vielä ratkaista. Jonkinlaisen ratkaisuun pääsemme. Ylipäätään minusta pitäisi pohtia sitä, eikö luottoluokituslaitosten käyttöä voitaisi hiukan rajoittaa. Mielestäni niihin nojata nyt vähän liikaa. Kiitos. Kiitos teille myös. Ja nyt Ford, minuutti. Thank you. Um, I welcome the debate on... Kiitos. On hyvä, että puhumme luottoluokituslaitoksista. On puhuttava siitä, kuinka paljon niiden varassa ollaan ja miten on edistettävä laitoksia niin, että saadaan lisää kilpailua ja pitää katsoa myös eturistiriitoja. Mutta sanoisin kuitenkin, että kaikki ovat aina, kaikki sijoittajat olleet tietoisia siitä, että tämä, tämä mahdollinen ristiriita oli olemassa ja että luottoluokitus luokitus kuitenkaan ei ole suoranaisesti suositus myydä tai ostaa. Jos ajatellaan 2020 tavoitteita, niin me tarvitsemme sijoitusta ja tähän tarvitsemme markkinoiden luottamusta ja tässä luottoluokituslaitokset ovat tärkeässä asemassa. Kun luokitukset toimivat hyvin, niin ne edistävät sitä, että velka voidaan saada ja korkotaso alenee ja näin pystytään veronmaksajan rahoja säästämään. Annetaan siis tietoja, ei kuitenkaan ohjata päätösten tekemisen siitä, myydäänkö vai ostetaanko täällä Euroopassa mikään liikkeeseen ei ole koskaan eh, kaatunut, jopa tässä kriisissä A, A, A, väheneminen on ollut vain 0,3 prosentin verran, niin 99,7 prosenttia tapauksista näin ei ole käynyt. Meidän on tarkasteltava nyt tarkkaan tätä laitoksia, mutta ei saa unohtaa, etteivät ne aina erehdy. Kiitos. Thank you. Our next... Kiitos. Seuraava puhuja, Morganti, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Puhemies, kollegat, olen vakuuttunut siitä, että meidän on parannettava avoimuutta ja laitosten tilitekovelvollisuutta, mutta en ole yhtä mieltä siitä, että haluttaisiin rajoittaa näiden toimia ja, ja valtuuksia. Tarvitaan toiminta, joka koskee koko pankkisektoria ja rahoitussektoria. Uskon vapaisiin markkinoihin. Minusta on hyvä lisätä kilpailua myös luottoluokituslaitosten keskuuteen, mutta julkisen eurooppalaisen luottoluokituslaitoksen perustaminen olisi riski, jolla, jonka kautta julkinen käsi ulottuisi yksityismarkkinoille. Ei pidä rajoittaa luottoluokituslaitosten vastuunanalyysiä vai tähän kriisiin. Ongelma on erityisesti taloudellinen. Hyväksytty politiikka osoittaa, kuinka Euroopassa on kuviteltu, että rahoitus jolla voidaan korvata reaalitalous ja on unohdettu koko, koko teollisuus ja valmistava ala. Kiitoksia. Seuraava puhuja rouva Podimaatta, jolla on kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tämän päivän keskustelu luottoluokituslaitosten valvonnasta valitettavasti on yhä ajankohtaisempi sen jälkeen, kun Moody's päätti laskea Kreikan luokitusta neljällä pisteellä. Nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun näemme tämän kaltaista tapahtuvan viime kuukausien aikana. Eilinen luokitus on kaikkein provokatiivisin, eikä sillä ole mitään motiivia, koska siinä ei oteta huomioon rahoitu ja talouden elvytys- ja saneerauspakettia Kreikassa, jota Troikka ylisti Ateenassa. Siinä ei myöskään oteta huomioon vakautusrahastoa, eikä sitä, että 110 miljardia on sidottu Kreikan talouden saneeraamiseksi. On aivan loogista, hyvä komission jäsen, että kun EKPn johtaja Deutsche Bank ja komissio onnittelevat Kreikan hallitusta sen tekemästä toimista, joka johtaa siihen, että euro, euron arvo nousi dollarin suhteen. Kun näin tapahtuu, Moody's teki aivan toisenlaisen analyysin ja alensi luokitusta. Moody'sin toiminta osoittaa, että tässä on kyseessä eturistiriidasta, koska laitos ei ollenkaan ottanut huomioon Kreikan saneerausohjelmia. Lisäksi se antoi siivet keinottelutoiminnalle Kreikan taloudessa ja euroalueella. Tästä syystä jälleen kerran näemme, että luottoluokituslaitokset tekevät arvioita, mutta eivät, eivät nauti mistään luot, minkälaisesta luotettavuudesta eikä niiden luokitusperusteluja analysoida. Tähän liittyy hyvin tärkeitä demokratiaa ja suverenisyyttä koskevia aiheita. Puhummehan euroalueen talouden arvioinnista. Tästä voisin antaa useita muitakin esimerkkejä, mutta nyt meidän on löydettävä ratkaisuja, joilla suojataan Euroopan talous näiltä keinottelun hyökkäyksiltä. Meidän on toimittava kahdella alalla. Ensinnäkin on perustettava eurooppalainen luokituslaitos. Ja toisekseen me tarvitsemme puitteet eh, näiden luottoluokituslaitosten asianmukaista toimintaa varten puitteet, jotka tarjoaisivat näille laitoksille avoimen eh, toiminnan malleja. markkinoiden äh, reagointien pitäisi vastata todellisuutta. Olisi otettava huomioon mies, myös äh, viestintäaika niin, että viestintä olisi avointa. Kiitokset. Ja seuraava puhuja, herra Imbrassas, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gerbiamas pirmininkė, komisijos atstovai, gerbiami kollegos. Komission jäsen, kollegat. Tämän kriisin jälkeen luottoluokituslaitokset voidaan katsoa tahoiksi, jotka ovat vaikuttaneet kriisin. Kukaan ei ole vastuussa tästä lopputuloksesta, loppuarviosta, vaikka arvioilla itsellään on huomattava vaikutus kokonaistilanteeseen ja kykyyn lainata me ymmärrämme olevan tarpeellista palauttaa luottamus markkinoihin ja komissio on esittänyt uusia sääntöjä luottoluokituksesta ja uusi menettely tarkoittaa parempaa valvontaa, suurempaa vastuullisuutta, mutta meidän on analysoitava tätä sektoria entisestään – on tarpeen varmistaa luottoluokituslaitosten riittävä valvonta ja myös seuraamukset, jos ne eivät toimi kuten tulee. Luottoluokitusten käyttäjillä tulisi myös olla parempi suoja ja meidän tulisi kannustaa kilpailuun tällä alalla. Jaha, ja seuraavana meillä on tämä menettely ilman ennalta myönnettyjä puheenvuoroja. Kullakin puhujalla on yksi minuutti, kuten tiedätte, ja ensimmäisenä on herra Karas. Olkapa hyvä. Herra puhemies, Moodin eilinen käsittämätön päätös on selvästi osoittanut, mikä on näiden laitosten dominoiva asema ja valta ja miten läpinäkymättömiä niiden päätökset. Kukin luottoluokituslaitos on rekisteröitävä. Sen toiminta ja päätösten perusteet pitää saada valvonnan piiriin. Meidän on taattava luottoluokituslaitosten riippumattomuus, mikä tarkoittaa sitä, että luottoluokituslaitoksille ei saa päätyä niiden luokiteltavien varoja. Eturistiriita on suljettava pois, ei minkäänlaista neuvonantoa, jos samalla on kyse luokituksesta. Erilaisten mallien ja arviointikaavioiden ja mallien avoimuus on taattava ja meidän on saatava aikaiseksi lisää kilpailua. Tätä varten me tarvitsemme virastoja, jotka toimivat myös Euroopasta käsin. Täällä mainittiin tuo säätiöjärjestely. Osakeyhtiökin olisi mahdollinen toivottavasti syksyllä. Kengururyhmä tekee yhdessä Wolf Klintzin kanssa pitkälle meneviä ehdotuksia, joihin komissiokin voi tarttua. Noin, ja herra Kutas on seuraava puhujamme. Kiitos puhemies. Kyse ei ole pelkästään siitä, että luotto luokituslaitosten toiminta olisi siirtynyt kriisiin, vaan se on myös kriisiä huonontanut tai pahentanut. Vuonna 2009 annettiin täällä vastaus, jotta voitaisiin valvoa näitä laitoksia. Otin käyttöön rekisterilaitokset, jotka toimivat EUn alueelle, niin se keskitytään kolmeen asiaan, eli valvontaan, avoimuuteen ja eturistiriitoihin mutta oligopolista rakennetta ja läpinäkymättömyyttä ei ole vielä ratkaistu. Ei ole normaalia, että valtiot ja niiden yritykset ovat riippuvaisia kolmen laitoksen luokituksista. Spekulaatio voi johtaa siihen, että maa joutuu kuilun partaalle ja tätä varten tarvitaan luottoluokituslaitos, joka on eurooppalainen, joka on todellinen kilpailija näille olemassa oleville laitoksille. Kiitos. Herr Kiitoksia. Ja herra Möltser, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, me tiedämme kaikki, että on oikeastaan täysin absurdia, jos kaksi US-amerikkalaista ja yksi brittiläinen äh, firma päättävät EU-valtioiden konkursseista. Tällainen olikopoli luottoluokituslaitosten kohdalla on räjähdysvaara. Äh, on aika äh, havaita, että kun euro on juuri toipumassa, niiden toiminnan ansiosta kaikki on jälleen vaarassa. Näin näiden laitosten vastuullisuus asettuu omaan suhteeseensa, kun ajatellaan, että ähm, pidettiin kolmen aan luokitusta täysin äh, luotettavana ja lähemmin tarkasteltuna tämä osoittautuikin amerikkalaisten arvopaperien kohdalla tyhjäksi. Ihan yhtä lailla nämä luottoluokituslaitokset ovat kansainvälisessä rahoituskriisissä antaneet pankeille korkeimman luokituksen, jonka jälkeen onkin nähty niiden täydellinen romahtaminen. Tarvitaan huomattavampaa, huomattavasti parempaa äh, valvontaa, joka ei saa rajoittua pelkästään EU-tasolle. Kiitoksia. Domnule președinte, în contextul crizei actuale, activitatea agenției Nykyinen luottolukutuslaitosten äh, ja kriisitilanne on hankala. Ne laitokset eivät ole pystyneet objektiivisesti arvioimaan tiettyjen yritysten ja valtioiden riskejä. Laitokset eivät eh, tuonneet lukuja ennen kriisiä ja ne laskivat joidenkin eurooppalaisten jäsenvaltioiden luokitusta ja pahensivat näin kriisiä. Kilpailukyky on heikko. Vain kolme yhdysvaltalaista yritystä hallinnoi markkinoita. Mitä minä tuen Barroson ehdotusta eurooppalaisen luottoluokituslaitoksen perustamista? Yksi näistä kolmesta laitoksesta eh, muutti eh, Saksan luokitusta johtuen sietämättömistä virheistä. Euroopan unionin pitää olla varma siitä, että tulevaisuudessa laitosten eh, toimintaa säännellään paremmin. Niin, pan Strejček. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten Strejček. Eh, pane předsedající, pane komisaři. Puhemies, komission jäsen. Olen kuunnellut tarkkaavaisesti tätä keskustelua luottoluokituslaitoksista tänä iltapäivänä ja minun täytyy todeta, että en millään lailla tuomitse tai aja luottoluokituslaitoksia, mutta siitä huolimatta en pelkää. En siis millään lailla kannata monopolia tai oligopolitilannetta, mutta en ole myöskään kuullut kenenkään tänä iltapäivänä vielä kysyvän, miksi kokonaiset maat ovat joutuneet tällaiseen kammottavaan Ähm, valtiovaraintilanteeseen, josta ne eivät tunnu pääsevän kuiville. Ehkä meidän pitäisi pohtia hiukan äh, välintuloa vapailla markkinoilla, äh, tai sen sijaan ehkä ennemminkin, mistä nämä velat ovat syntyneet. Jos siitä puhuttaisiin, ei tarvitsisi käydä keskustelua luottoluokituslaitoksista. Renko. Komi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission ja sen haluan kiittää mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro tässä keskustelussa jota käydään nyt jotenkin päiviä sen jälkeen, kun Kreikan luokitusta on laskettu yhden laitoksen taholta. Kysymykset, jotka liittyvät laitosten luonteeseen ja hallintoon, on ne melkein institutionalisoitunut. Niillä on merkittävä vaikutus meidän talouksiimme ja niillä on merkittävä poliittinen vaikutus nykyiseen euroalueen kriisiin ja maailmanlaajuiseen kriisiin. Tämän kaltainen järjestelmä ei voi toimia, ellei meillä ole riippumattomia elimiä, jotka analysoivat julkista äh, rahoitusta ja yrityksiä. Nämä laitokset, niiden on tehtävä työtään avoimesti ja noudatettava yhteisiä standardeja, koska niiden tekemään virheen takia yritys saattaisi mennä konkurssiin tai saattaisi olla askel kohti uutta kriisiä ehdottomasti olisi kansalli- ei olisi kansallistettava näitä laitoksia, vaan pitäisi löytää tasapaino. Niiden riippumattomuuden olisi taattava riittävä tilintekovelvollisuus hallituksen päin. On annettava tasapainoinen ratkaisu. Uskon, että se on oikea tie paremmalle tulevaisuudelle myös Euroopassa. Grazie. Kiitos. Ja viimeisenä herra Papa Nikola. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. On totta, että eilinen Kreikan luottoluotuksen alentaminen Moodysin toimesta toiselle paljon kysymyksiä, niin kuin sanoitte. Amerikan Yhdysvalloissa on metty niitä puitteita, joissa nämä laitokset toimivat. Ovatko ne avoimet tai oikeasti toimivat? Suurin osa näistä laitoksista ja niiden luokitukset eivät ole perusteltuja senlaisen lain pohjalta, jossa sanotaan, että nämä laitokset eivät ole vastuussa menetyistä rahoista, jotka aiheutuvat niiden antamista luokituksista. Ei siis ole minkäänlaista valvontaa, ei ole minkäänlaisia rajoja spekulaatiolle ja siksi joudun sellaiseen tilanteeseen, että Euroopan unionin kaikki maat ovat tässä samassa seikkailussa mukana, mutta vapaat talous ei tarkoita kuitenkaan viidakon lakia, tämä ei tarkoita mitä tahansa toimia, joita ei kontrolle. Me tarvitsemme lainsäädäntöä ja kuten sanoitte, komission jäsen tarvitsemme lakia, tarvitsemme lisää laitoksia oikeudenmukaisilla markkinoilla. Kiitos. Kiitoksia. Komission jäsen puheenvuoro on teillä. Kuulitte näitä kysymyksiä ja argumentteja. Nyt te saatte reagoida. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja kiitän kaikkia teitä näistä laadukkaista ja rehellisistä puheenvuoroista. En nyt halua palata näiden laitosten rooliin ja siihen, kuinka tärkeitä niiden luokituksensa on. Rova Komi juuri hetki sitten muistutti siitä erittäin hienosti edelleen. Ajatellen edustaja Papa Nikolaun tai Strezekin puheenvuoroja, meidän on parannettava näiden laitosten toimintaa. Tarvitaan avoimuutta mutta luokitusten pitäisi olla mahdollisimman objektiivisia ja kiistämättömiä. Meidän on siinä onnistuttava, mutta erityisesti raho- rahoitusalan yritykset on joka tapauksessa hallinnoitava hyvin, niin siihen tarvitaan ulkoista valvontaa ja kriisinhallintaa. Nämä ovat osa komission ehdotusta. Myös jäsenvaltioiden on edelleen hallinnoitava omaa julkista talouttaan hyvin ja pitää kulunsa kurissa. Sitten palaan vielä luottoluokituslaitoksien Uusin asetuksen muutosehdotus pitäisi hyväksyä mahdollisimman pian. Tätä toivomme. Näin voitaisiin varmistaa se, että ESMA voi paremmin valvoa näitä laitoksia. Ah, Rova Le Pen, joka ei ole enää paikalla, teidän on korjattava tietojanne. Ei keskuspankki eikä komissio tule valvomaan näitä laitoksia. On aivan loogista, että toivomme, että valvojana olisi tämä uusi riippumaton virasto ESMA, arvopaperimarkkinaviranomainen, niin näin saadaan lisää valvontaa, lisää avoimuutta markkinoille, kuten herra Klintz aivan hienosti sanoi. Tällaista avoimuutta tarvitaan, kun katsotaan, mitä on tapahtunut viime vuosien aikana. Kuten sanoin hetki sitten puheenvuoroni alussa, nämä ehdotukset ja olemassa oleva asetus herra Kutas viittasi sääntelyyn, joka on täytäntöönpantava asianmukaisesti vuoden loppuun mennessä koskien luottoluokituslaitoksia. Se tulee täysin sovellettavaksi vasta joulukuussa 2010. Nämä ehdotukset ja asetus eivät käsittele koko aihetta. Joitakin kysymyksiä ei ole perinpohjaisesti käsitelty lisää kilpailua, moninaisuutta, diversifikointia. Edustajat muistuttivat täällä siitä, että, että luokituksen ei pidä keskittyä harvoihin käsiin. Sven Gold muistutti liikkeelle laskia maksajamallista. Onko tämä kestävä malli? Herra Karaskin viittasi tähän asiaan. Meidän on pohdittava tätä asiaa ja arvioitava uuden sääntelyn asetuksia, joka tulee astumaan voimaan joulukuussa. Eturistiriittoja on vähennettävä. Riittääkö tämä sääntely siihen? Herra Gigold todella viittasi tähän liikkeelle laskea maksajavan malliin. Sitä meidän on pohdittava. Sitten Euroopan tason ja kansallisen tason asioiden hoitto. Minä uskon, että lainsäädäntö perustuu liikaa näihin luottoluokituslaitoksiin. Roy Bazescu viittasi tähän erityiseen toimintatapaan koskien valtion velkaa kohdistuvia riskejä. Tätäkin meidän on työstettävä. Haluaisin kiittää Sanchez Presedoa hänen antamastaan tuesta nopealle sopimukselle valvontapaketin osalta. Tämä on yksi avainkysymyksistä, niin ESMAahan tarvitsemme näiden laitosten valvojaksi, mutta ei ainoastaan siihen. Tarvitsemme jäsennellympää ratkaisua, siksi puhun näistä asioista edelleen tarvitaan riippumattomuutta, niin kuin täälläkin on sanottu, se tuo uskottavuutta kyseisille laitoksille – toimijat, markkinoiden rakenteet, kilpailu ovat kaikki tärkeitä. On aivan oikein että mielestäni, että saadaan Euroopan tasoinen laitos, jossa, jonka kautta arvioidaan valtionvelkaan kohdistuvia riskejä. En ole puhunut tämän laitoksen asemasta, olisiko se julkinen, yksityinen, julkis, yksityinen säätiömallinen, niin kuin täällä on esitetty tulemme työstämään myös näitä kysymyksiä tulevina viikkoina. Rova Bowles, Sunkis ja muut, Rova Podimata ottivat esille hetki sitten Kreikan luokituksen alentamisen hiljattain komission jäsenenä en voi ryhtyä yksityiskohtaisesti kommentoimaan tiettyjen laitosten luokituksia. Siihen kuluisi paljon aikaa. Se ei kuulu meidän tehtäviimme Mm, mutta kuten kollegani Olli reen tänä aamuna teille sanoi, olen samoin, olin itsekin yllättynyt, kuten herra Mölserkin, olin yllättynyt tästä viimeisimmän Kreikan luokituksen ajoituksesta eilen yhden laitoksen taholta. Olemme erittäin tietoisia siitä, että Kreikka on tehnyt suuria ponnistuksia, herra Kluuttekin niihin viittasi, ja meidän on kertova niistä julkisuudelle. Mm, Ponnisteluja on tehty, että päästäisiin terveeseen kasvuun. Komissio luottaa näihin toimiin. Tilanne ei ole helppoa, mutta toimenpiteitä tarvitaan. On muistettava, että Kreikka ei ole ainoa. Kreikka hyötyy eurooppalaisesta solidarisuudesta valtioiden päämiehet, komissio, IMF, keskuspankki ovat osoittaneet solidaarisuutta ja sitä edelleen harjoitetaan. On esitetty kysymyksiä koskien tätä metodologiaa ja ajoitusta. Tämä rohkaisee minua tekemään luottoluokituslaitoksia koskevia uudistuksia. Näistä olen antaneet myös tiedonannon kesäkuussa ja toivon, että lainsäädäntöehdotukset saadaan valmiiksi viimeistään vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden alussa. Herra Kluta, muistuttitte, että kun puhumme tästä asiasta, ei ole kyse ainoastaan luottoluokituslaitoksista. On ymmärrettävä, että meidän on parannettava näitä välineitä, tarvitaan lisää avoimuutta, valvontaa ja uskottavuutta ja moninaisuutta tähän kokonaisvaltaiseen rakenteeseen niin, että saamme älykästä ja tehokasta valvontaa. Nämä ovat oppitunteja, joita olemme saaneet kriisistä, opetuksia, joita olemme saaneet tästä kriisistä. Kyseessä ei ole vain yksi tuote, yksi markkina, yksi alue. Minkään osa-alueen ei pidä jäädä tehokkaan valvonnan ja järkevän sääntelyn ulkopuolelle. toinen kesäkuuta komissio ehdotti koko tätä agendaa ja sitä tuki Eurooppa-neuvosto Luxemburgissa joitakin päiviä sitten. Ja toivon, että toivon samoin kuin Barroso toivoo, että Eurooppa-neuvostokin sitä tukee. Me tulemme tekemään teille ehdotuksia yksi kerrallaan tästä päivästä eteenpäin ensi vuoden alku, alkuun asti koskien niitä sitoumuksia, joita olemme antaneet niin, että takaamme Euroopan tasolle toimia, joissa vastataan tämän kriisin tuomien haasteisiin, että olemme myös koherenssissa mm, Yhdysvaltojen toiminnan kanssa. Thank you, Kiitokset komission jäsen Barnier. Kollegat, keskustelu luottoluokituslaitoksista on päättynyt. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistamme kohtaan se on herra Klintsin mietintö. Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettaviin arvopaperin liikkeeseen laskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen esittelijällä on neljä minuuttia. Puhemies, komission jäsen. Puhemies, jos puhun tässä nyt